Witam Państwa. Możemy zaczynać. Ładna rzecz, ja herrat, tervetuloa. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Ensimmäinen kohta esityslistalla koskee kansainvälistä sopimusta Euroopan unionin ja Chile välillä koskien luonnonmukaisten tuotteiden kauppaa. Aguilera on esittelijä, Inta on vastaava valiokunta. Ja mielestäni nyt esittelijä voisi kertoa meille tästä aiheesta. Olkaapa hyvä. Brevemente, buenos días a todos. Huomenta ihan lyhyesti vain. tiedätte, että valiokuntana meillä on vain mahdollisuus sanoa kyllä tai ei ehdotukselle. Tiedän, että puheenjohtajamme työskentelee tämän kysymyksen parissa. Minä olen sitä mieltä, että kun meillä näitä sopimuksia on, maatalousaiheisia sopimuksia, meillä pitäisi olla laajempi toimivalta ja meidän pitäisi pyrkiä laajentamaan sitä. Tiedämme, että tämä on Intan mietintö, mutta meillä pitäisi olla mahdollisuus sanoa enemmän kuin kyllä tai ei. Ja toivon, että tulevaisuudessa puheenjohtajamme avulla ja valiokunnan työn ansiosta meillä pitäisi olla enemmän sanottavaa ja meidän pitäisi olla enemmän mukana tässä prosessissa ottaen valtaoikeutemme – annettuna teen teille ehdotuksen. Logisesti meidän pitäisi kannattaa tätä ehdotusta. Tiedätte, että uudistukset ja muutokset mylläävät. Joten täytyy katsoa, mitä sanotaan, mutta minä ehdotan, että tuemme tätä sopimusta, mutta tulevaisuudessa valiokunta pitäisi olla enemmän mukana kuin tulevaisuudessa. Sen enempää sanottavaa minulla ei ole tässä vaiheessa, puheenjohtaja. Valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa, ja edustin teitä, otin asian esille. Ja toivottavasti seuraavalla kerralla meillä on enemmän mahdollisuuksia sanoa sanottamamme. Kiitoksia. Me olemme puhuneet tästä puheenjohtajakokouksessa, mutta luulenpa, että kirjoitamme tästä vielä kirjeen, jotta saamme, ei niinkään toimivaltaa, mutta tähän menettelyyn muutoksia. Pyydän, että sihteeristö tekee luonnoksen koordinaattoreiden kokoukseen. Nyt keskustelun jälkeen meillä on, meidän aika äänestää, meillä on kaksi tarkistusta, nämä ovat identtiset. Ja puolesta, tarkistukset puolesta, no, yksi ja kaksi puolesta vastaan hylätty. Tässä tapauksessa nyt äänestämme lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Siltä näyttää. Äänestys päättyy. hyväksytty. Lausunto on hyväksytty. Kiitos Aguileralle. Ja nyt voimme siirtyä eteenpäin. Työntekijöiden suojeleminen karsinogeeneille ja mutageeneille altistumisen uhilta työpaikalla. Ja Des saa puheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja. Me puhumme työntekijöiden suojelemista ja jos ajatellaan Portugalin järkyttäviä tapahtumia, meidän tulisi muistaa. Puhelta katkesi mikrofoni. Niin, maatalousvaliokuntana meidän pitäisi muistaa näitä uhreja.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 punkt, wracamy do punktu siódmego. Ochrona pracowników przed ryzykiem związanym... Kohta Eli työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden varaa aiheuttaville tekijöille tai terveydenmuutoksen aiheuttaville aineille ja niille niin altistuneille töissä. Työntekijät maatalous, elintarvikealalla altistuvat useille aineille, jotka saattavat aiheuttaa tauteja. Ja nämä johtavat useisiin häiriöihin ja tauteihin, muun muassa syöpään. Ja nyt pyritään laatimaan sellaiset säännöt, jotka suojelisivat maatalousalan työntekijöiden terveyttä. Maaliskuussa kokouksessa me, me päätimme pyytää lausuntoa tästä lainsäädäntöehdotuksesta. Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta otti tämän vastatakseen. Ja vihreät saivat tämän lausunnon. Bove on valmistelija. Hän saa nyt esitellä lausuntonsa. Olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tämä lausunto koskee viittä vaan eh, siis kaikkea eh, mineraaliöljyjä, moottorissa käytettäviä öljyjä, moottoriöljyjä, joten tämä on raitettu alue, mutta tämä on laajemmassa kehikossa, johon kuuluu mutano, mutageenisiä ja karsinogenisia aineita. Mietin, on hyvä, menee oikeaan suuntaan. Olen kuitenkin sitä, e, e, sitä toimi. Okei. Okay. Onko tulkkauksen suhteen ongelma Ranskasta? Ei. Jatkakaa. Continue. Écoutez, uudestaan. Tämä on lausunto, joka käsittelee viittää tuotetta, jotka ovat mineraaliöljyjä, moottoriöljyjä, ja nämä ovat osa paljon laajempaa järjestelmää. Tämä on erittäin täsmällinen lausunto, mutta tämän mietinnön pohjalta ja tämän vuoksi on tärkeää käsitellä asiaa. Me haluamme siis meille pitämällä ja parantaa komission työtä neljä yksinkertaista asiaa. Tällä hetkellä syöpä on suurin kuolleisuuden aihe työssä. 55 prosenttia työperäisestä sairauksista on syöpiä. Lainsäädännön täytyy siis suojella työntekijöitä paremmin. Se on mietinnön tavoite. Ja lausunnossa me ehdotamme ryhtyä toimiin perustoimiin 20 ja sen maassa. Teillä on luettelo 28 jäsenmaasta ja sellainen toimet, joita näille tuotteille tehdään näissä maissa. Että tässä lausunnossa käytämme alhaisinta kynnysarvoa suojellaksemme työntekijöitä. Toiseksi olemme lisänneet lausuntoon jotain, jota ehdotuksessa ei ollut. Eli olemme lisänneet viljelijät, koska heitä on huomioon, koska ehdotus koskee työntekijöitä ja maanviljelijät on jätetty syrjään osana seurituksessa. Me haluamme, että maanviljelijällä on sama suojelun taso kuin työntekijällä, palkalla saajalla. Me toteamme tässä tekstissä, että komissio on työskennellyt hyvin – sanotaan huomioon kansainvälisten organisaatioiden tieteelliset kannat, kuten maailman terveysjärjestön. Tämä on tärkeää painottaa. Ennäs menee oikeaan suuntaan. Ja haluamme tehdä jotakin korjauksia tekstin parantamiseksi. Kiitos. Panie pośle, otwieramy dyskusję. Luulen, että voimme aloittaa keskustelumme. Andrew saa ensimmäisenä puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos. Haluaisin vain sanoa, että tuen Jose Boveta täysin hänen lausuntonsa on lausunto ja kannatan varauksetta sitä, että direktiivin kattamat työntekijät tämä käsite ulotetaan maataloussektoriin. Tutkimukset osoittavat, koko ajan äh, yhteyksiä kemiallisten aineiden käsittelyyn ja terveysvaikutusten välillä, ja ehkä meillä pitäisi jäädä tässä suorassa seisomaan, ja halusimme, että komissio ottaa maanviljelijät ja maatalousalan työntekijät direktiivin sovellusalaan. Tämä on herkka aihe, me tiedämme. Olemme nähneet samassa asiassa, halusimme, että komissio täsmentää jotakin kriteereitä ja menettelyitä, jotta saisimme kunnalliseen sopahettavien tuotteiden luettelon. Haluamme myös arvioida altistumisaltavan sopariskin työperäisissä sairauksissa. Ja voimme miettiä erityistä menettelyä maatalossa käytettäville torjunta-aineille. muistamme tämän kiistan glyfosaatin syöpäaiheuttavasta ominaisuuksista. Tiedämme, että tieteelliset kannat monet eri suuntiin kannat eivät aina ole homogeenisia ja se vaikuttaa päätöksentekoon. Tänne ollaan vaikutus ihmisterveyteen ja meidän on estettävä näitä kysymyksiä. Kansan ehdotuksen pitäisi olla johdonmukaisempia ja selkeämpiä ja, ja seurattavampia, kun on yhä herkempi. yhteiskunta kiinnittää enemmän huomiota näihin asioihin, niin en mä haluamme paremman voimakkaamman kytkökseen viljelijöiden ja kuluttajan välille. Se täytyy ottaa tässä aiheessa huomioon, että pitäisi käsitellä aihetta erittäin vakavasti, juuri niin kuin Jose tässä tekeekin. Bardzo proszę e, reportera pana posła. Varjoesittelijä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset myös valmistelija Bovelle. Aivan oikein syöpä on merkittävä työterveysongelma. Meidän on jotain tehtävä, se on ihan selvä, mutta suhtaudun hiukan varauksellisesti, kun poliitikot haluavat lähteä raja päättämään, kun se ei selkeästi kuulu valiokunnan soveltamisalaan, eikä pitäisi noin vain päättää jäsenvaltioiden rajoista. Kun jäsenvaltioissa on eri raja-arvojärjestelmiä, joita ei niin helposti voida yhdistellä. Tärkeää on, että taataan sama suojan taso. Siksi ei pitäisi lähteä tässä liiottelemaan. Raja-arvon ei tarvitse aina olla nollassa. Tämän periaatteita haluamme kunnioittaa. Toiseksi komission ehdotuksessa jo puhutaan kattavasta vaikutusten arvioinnista. Sen pitäisikin luoda pohja raja-arvoille. Jos trikolietylenin osalta tehdään päätöksiä, on ajateltava sitten, miten tässä poiketaan nyt vaikutusten arvioinnista. Jos ajatellaan vaikka työtä tekevää asiantuntijaryhmää ja työ ja myöskin ammattiliittojen edustajia. 54,7 raja-arve on ehdotettu. Tässä ei nähdä mitään terveysongelmia. Ja tässä on ajateltava sitä, että tämä olisi yhdistettävissä alan tarpeisiin. Nyt kuitenkin esittelijä vaatii 3,3 ja tämä on kyllä kovin kaukana vaikutusten arvioinnin ehdotuksesta. En usko, että tämä noudattelee paremman sääntelyn periaatetta tämä ehdotus. Lisäksi perusteluissa puhutaan torjunta-aineista ja siinä esitetyt tuotteet mielestäni, e, aineet eivät ole sellaisia, joita on torjunta-aineissa. 11.07 kautta 2009 tekstissä suljetaan pois se, että torjunta-aineet, jotka ovat karsinogeneja tai mutageenisia, sallitaan EU-markkinoilla. Altistumismahdollisuus lannoitteiden kautta on maanviljelijöiden osalta hyvin pieni riski. Ja olen puhunut myös Saksan maatalousjärjestön kanssa ja tässä ei nähdä mitään altistumista. Eli kysymys kuuluisi, pitäisikö viljelijät ottaa tässä – huomioon. Ihosyöpä on yksi suurimmista uhista. Oikeastaan aurinko on suurin uhka ihmisille, jotka tekevät ulkona työtä. Yli 500 miljoonaa vuosittain menee iho ongelmien ihosyövän hoitamiseen. Jos tässä huolehdittaisiin ennakoivasta hoidosta, se olisi hyvä asia. Ja mainostan vähän tänään kello 13 ASP 1G alueella tarjotaan tai avataan tällainen näyttely. Siellä on mahdollisuus kaikille kiinnostuneille ilman kustannusta osallistua tällaiseen nopean ihon tutkimukseen. Kaikki kollegat voivat tämän tehdä. Näin me tehdä jotain oman terveytemme eteen, mutta myös puhua siitä, että iho syöpä juuri on tärkeä tai merkittävä uhka viljelijöiden elämässä. Me teemme tarkistuksia Boveen lausuntoon ja toivomme, että rakentavassa hengessä voimme saada järkeviä kompromisseja aikaan. Kiitos paljon. Pani posse Kadenbach, Kadenbach seuraavaksi. Ja, ein herzliches... kiitokset. Kuten osittain aikaisemmat puhujat ovat sanoneet, jopa 100 000 kuolemantapaista syöpäkuolemaa liittyvät siihen, että työntekijät työnsä aikana altistuvat syöpäaiheuttaville aineille. Noin 20 kertaa enemmän kuolemia kuin työtapaturmien kautta. Siksi tuen tätä viittä uutta raja-arvoa karsinogeenien osalta aivan erityisesti. Tämä on jo pitkään ollut työntekijöiden ja heidän edustajansa vaatimus, että saataisiin yhtenäinen vähimmäissuojan taso EU:ssa. Siksi on hyvä asia, että komission jäsen Taisen on esittänyt, että vuonna 2016 25 karsinogeenin raja-arvojen hyväksymisen – ja että vuonna 2020 näitä aineita olisi jo 50. Nyt elämme jo vuotta 2017 ja on todettava, että 13 raja-arvoa hyväksyttiin viime vuonna ja niitä pitäisi hyväksyä vielä, joten koska olemme melko kaukana tästä 25. Ja sitten 20 ainetta vuonna 2020. Tässä pitää kyllä saada vähän nopeampaa kehitystä. Emme puhu ainoastaan byrokraattisista päätöksistä, vaan kyse on todella ihmisten elämästä ja hyvälaatuisesta elämästä. Siksi on hyvä, että katsotaan uudestaan näitä raja-arvoja, kuten tässä tekstissä ehdotetaan. Tarvitaan myöskin selkeä oikeudellinen teksti. Me aiomme tehdä siis tarkistuksia. Tässä yhteydessä haluaisin kollega Boveta sydämellisesti kiittää hänen ehdotuksestaan. Yksittäisiin aineisiin en ottaisi kantaa paitsi triklorietylenin. Olen tässä esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että raja-arvon on oltava edellä erilainen. Hyvä, että viitearvoksi otettiin se, joka on käytössä jo Itävallassa Saksan kollegalle – viittaisin siihen, että meillä tämä raja on jo. Ja tutkimuksia varmasti voidaan tehdä siitä, miksi tämä on niin välttämätöntä. Joissain tapauksissa voi, kulkea, voi kulua hyvin pitkä aika sen jälkeen, kun on altistunut sille, että sairastuu. Joskus 30 tai 50 vuotta. Ja muistetaan onko sitten mitä aineita vaikka on käytetty, mitä liuottimia, mitkä saattaisivat olla sellaisia aineita, jotka ovat vaikuttaneet syövän syntyyn. Erityisesti on ajateltava nuorempia. Nyt on ajateltava turvallisten vaihtoehtojen esittämistä. 6 ppm voisi olla sellainen raja ja jos nämä tiedot otetaan huomioon, niin nämä raja-arvot pitäisi ottaa mahdollisimman alhaiselle tasolle. Tässä on puhuttu 10 ppmstä. Komission tekstin kohtaa seitsemän pitäisi ehkä pohtia tässä uudestaan siitä, miten kiireellisestä kysymyksestä on kyse. Sitten siihen, mitä aikaisemmin sanottiin. Hyvä, että Bove puhuu maanviljelijöistä – tässä pitää ajatella sekä työntekijöitä että itsenäisiä työntekijöitä. Joitain lisäyksiä siellä on ja kyllä aurinko varmasti on myös sellainen tekijä, joka on varsinainen uhka maa- ja metsätaloudessa. Tässä tarvittaisiin myös raja-arvoja tai myöskin ty- työnantajien suojatoimia tai työntekijän, jos on viljelijästä kyse tässä, teemme tarkistuksia. Minulla olisi vielä yleisempi kysymys lausuntoluonnokseen, jonka Bove on kirjoittanut. Miksi työntekijät on jätetty ulkopuolelle, jotka voisivat altistua yhtä paljon näille karsinogeeneille? Tässä ei ollut nyt oikein selkeää ajatusta sille, miksi tietyt työntekijäryhmät on jätetty ulkopuolelle. Tässä kysymykseni kiitos. Pyytäisin, että ette puhu pidempään kuin mitä esittelijä puhui. Nyt on yleiskeskustelun aika. Me olemme kuulleet nyt esittelijät ja varjoesittelijät ja puolitoista minuuttia aikaa. Jälleen kerran Ranskan tulkkauksen kanssa on ongelma. I said. Okei, okay, może włączyć mikrofon. Kenties pitäisi vain kääntää kuulokkeet päälle. Nytkö toimii? Hyvä niin. And you. Thank you. I, I think... Kiitos. Jos se Boven pitäisi olla vähän tarkkana sen suhteen, mitä hän toivoo, kun hän välttää maanviljelijöiden altistuksia karsinogeeneille. Se, sillä korkeammalla listassa karsinogeenit ovat se, että, että, on, että ihmiset haluavat pitää kahvitauon, niin kofeiini on merkittävä karsinogeeni. Ihmiset pitää lounalla syövät selkäliha, sekin on karsinogeeni. Ja sitten ilalion alkoholi, sekin on karsinogeeni. Jos halutaan kieltää kaikki, mitä halutaan kieltää, kaikki kivet viedään elämästä. Aurinko on hyvä pointti, saattaa ihosyöpää ja se koskee kaikkia, jotka ovat ulkona, ei tarvitse olla maataloustöissä ja taltistuisi. Ja jos on viljelijöiden uhkia, meillä on maassamme terveystarkastaja. Ja se ja putoamiset, koneen kasvavat onnettomuudet, traktoreiden kaatumiset ja lehmän hyökkäykset, pärähtetty hyökkäyksen vatkisiautokominen, sähköiskut, palaminen, niin tässä listalla torjunta-aineet ovat hyvin alhaalla. Jotain tasapainoa pitäisi saada. Dziękuję. Zgadzamy się, że wszyscy... Kiitos. Tottahan toki kaikkia riskejä on vähennettävä. Kaputa. Grazie Presidente. Eh, e ringrazio anche il rapporteur Bové per, per... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ja minä haluan kiittää myös Boveta hänen hyvästä työstä. Me Puhuimme toimitusketjusta eilen ja puhuimme tiettyjen aineiden, muun muassa kemiallisten aineiden aiheuttamista riskeistä. Nyt puheen mikrofoni on pois päältä. Niin olen puhunut maatalousalan ammattilaisille ja laajasti uskotaan, että altistuminen näille aineille on eräs suurimmista riskeistä tässä ammatissa. Tämä on erittäin tärkeä aihe näin ollen. On myös tunnustettu, että kynnysarvot heittelevät liian paljon eri maiden välillä, koskien varsinkin näitä viita-ainetta, joita on mainittu. Joissain maissa kynnysarvot ovat korkeat. Tanska, Hollanti ja niin poispäin. Siellä on siirrytty jo parhaisiin käytäntöihin näiden rajarvojen suhteen. Direktiivi 37-2004 vuodelta on eräs ohjenuorista, kun määritellään näitä kynnysarvoja. Kuitenkin erittäin pieni osa maataloustyöstä tulee, maataloustyöntekijöistä tulee katetuksi, eli palkalliset työntekijät maatalousalalla. Olisi siis tärkeää, että kaikki maatalousalan työntekijät kuuluisivat tämän suojelun piiriin. Kiitos Bovelle vielä kerran. Thank you. <clears throat> Tack för det. Tack för... Kiitos ehdotuksesta ja keskustelusta. Syöpä on uskomaton tärkeä aihe, sillä pitää tehdä jotain. Se kohdistuu moneen ihmiseen. Ja meidän täytyy myös myöntää, että tässä on yhdistämään vaikutuksia. Eikö mä tiedä vielä, mitä syyttää, mitä pitäisi vähentää. Ja tässä, tässä loppuosi, että täytyy ottaa tämä vakavasti. Totta on, että että jotkut maat etävät tällä aiheella tässä aiheessa nopeammin, ja se on erittäin hyvä asia. Tanskan edustajana vain sanoa, että tämä on erittäin tärkeää tämä, meille tämä työolot. Mutta täällä on myös mainittu se, että tämä auringossa oleminen ja ilmansaasteet voivat vaikuttaa syöpää pitkällä aikavälillä – Ja, ja myöskin sepa ajattavia aineita muuallakin. Nämä työolot ja matalan riskit esimerkiksi maaseudulle, kun ruskitaan tällaisia aineita, niin voinko olla varmita, että se jotain ruskitaan, niin onko se ruskuttaminen aine sellaista aina viiden vuoden jälkeisen teidän muodon mukaan? meillä pitäisi vähän katsastaa se, mitä käytetään. Vähän aineet, autot, niin pitäisi nämä roskotkin tarkastaa. Mutta tämä on siis tärkeä aihe. Haluamme rakentavasti edetä keskustelussa ja työssä. Kiitos. Dziękuję pan poseł Denano. Kiitos, Denano. Merci, monsieur le président. Oui, effectivement. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen aihe. Ja uskon, että Euroopan unionissa meillä on velvoit, velvollisuus suojella kuluttajia ja suojella heitä, jotka näitä tuotteita kuluttajien ulottuville tuovat, eli maanviljelijöitä. On liian monia esimerkkejä maanviljelijöistä, metsäalan työntekijöistä, aineista, jotka ovat olleet haitallisia niin maanviljelijöille, heidän perheilleen kuin ympäristölle. Joten meidän on nyt kysyttävä itseltämme, mitä me halutaan. Tässä ei kuitenkaan pidä menettää lasta pesuveden mukana. Tässä on toimittava varovaisesti. Ja tässä on mielestäni toimittu tässä lausunnossa varovaisesti. Tässä ryhdytään eurooppalaisiin raja joita ei pidä ylittää tiettyjen kemiallisten aineiden kohdalla. Tämä on varsin tärkeä aihe meille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tuotantoa pidä jatkaa, mutta tuotantoa pitää jatkaa tyy- tyydyttävissä olosuhteissa niin maanviljelijöiden kuin kuluttajien kannalta. On tiettyjä tuotteita, muun muassa eri bentsenit ja triklorieteeni, jotka valitettavasti ovat maineltaan karsinogeneja. Toki on myös totta, että mikäli maanviljelijä juo liikaa ja on humalassa, niin sittenhän tässä on muut uhkakuvat tulevat kuvioihin. Mutta nimenomaan tämän tyyppisten aineiden kohdalla puhutaan pitkän aikavälin altistumisesta. Kiitos Jose Bove tästä lausunnosta. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Ich darf im Namen Oikein paljon kiitoksia puheenjohtajan puhumaan esittelijämme nimissä. Me olemme lukeneet hyvässä hengessä Boven tekstin. Hyvä ja tärkeä asia on se, että maanviljelijät otetaan huomioon. Mielestäni oikeastaan kotitaloustyöntekijätkin pitäisi ottaa huomioon. 22 miljoonaa ihmistä tarvitsisivat tässä suojaa syöpäsairauksilta. Raja-arvokeskustelu. On totta, että sitä pitää vielä perinpohjaisesti käydä. Tiedän, että niin osalta Saksa haluaa tulevaisuudessa lähestyä tuota 3,3, mutta 28 jäsenvaltion kesken on suuria eroja, senkin tiedän. Kuitenkin uskon, että alhaisempi raja-arvo olisi tärkeä, kun ajatellaan työntekijöiden terveyttä. Tässä olisi tärkeää saada selkeä viesti. Raja arvojen tarkasteleminen yksinhän on jo viesti tähän suuntaan, että ehkä alaisemman arvon osalta päästäisiin pidemmälle. Se pitäisikö torjunta-aineet myös eksplisiittisesti ottaa mukaan, hän jätetty ulkopuolelle, ja sellaiset, joita ei saada siis käyttää. Tässä olisin kollega Kiseken kanssa samaa mieltä, että yksityiskohtiin pitää vielä tutustua tarkkaan. Joka tapauksessa kiittäisin tästä lausuntoon luonnoksesta. Näiden kolmen kriteerin pohjalta voi tehdä ihan hyvää työtä. Buddha. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. On erittäin tärkeää, että puhumme työntekijöiden suojelusta ja haluamme laajentaa suojaa karsinogeneja vastaan, mutta ei ainoastaan karsinogeneja. Mitkä tahansa aine, jota liikaa käytetään, voi aiheuttaa ammattisairauksia. Mutta on erittäin tärkeää ottaa huomioon se, että jäsenmaiden täytyisi kehittää varhaisia syövän skriinausmenetelmiä, seulontaa. Kyllä usein viljelijät työskentelevät syrjäseudulla, he eivät laadukkaasta terveydenhuollosta pääsen nauttimaan. Ja näiden syöpien varhaisia seurantamenetelmiä täytyy kehittää esimerkiksi ihan syövän. Pani poseł Aguilera. Aguilera, ole hyvä. Gracias, presidente. Si yo únicamente... Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelijaa. Ja on totta, että ei ainoastaan palkolliset työntekijät, vaan kaikki työntekijät, jotka työskentelevät vaarallisten aineiden kanssa, niin heitä pitäisi suojella. Minulla on yksi kysymys. Nyt on tämä direktiivi, ja se pätee maanviljelijöihin, jotka ovat ammattilaisia. Heillä on siis oltava lupa, että he käsittelevät näitä kasvinterveyteen liittyviä aineita. Heillä tulee siis olla tietynlainen koulutus. Mutta meidän olisi ajateltava myös muunlaisia työntekijöitä, joilla on tämän tyyppinen koulutus siten, että he myös nautivat tästä suojasta. Pitäisi suojata työntekijöitä ja maanviljelijöitä, joilla on lupa käsitellä näitä kasvinterveyteen liittyviä aineita. Kenties tätä olisi muokattava hieman siten, että kaikille asianomaisille on riittävä koulutus, kaikille heille, jotka siis käsittelevät näitä aineita. Teen mielelläni yhteistyötä tämän asian kanssa ja mielelläni otan osaa siihen, kuinka akkreditointia ja koulutusta voidaan parantaa vastaisuudessa. Kiitos. And, eh, Paljon kiitoksia. Olen Estelle kanssa paljon samaa mieltä. Minusta on hyvä, että esitystä laajennetaan kattamaan useampia työntekijäluokkia. Meillä on samanlainen kysymys kuin mitä on aikaisemmin tehty. Miksei myöskin kotitöitä tekevät? Jos ajatellaan sitä, mitä herra Anjo sanoi, ei ole mitään epäilystä ole, ettevätkö ne mainitsemassa asiat vaihtavat no, syöpään, ne äh, tohma silloin, mutta minä näin, että saa mitään iloa, että saa turhaa syöpää, että käyttää äh, joitakin näistä aineita raja-arvoilla, jotka ovat liian korkeat. Näistä aineista, tästä puhutaan, niistä ei paljon iloa tule. Viljelijöillä on paljon mietittävää terveyskysymyksissä. Ehkäpä meidän työmme on vähentää huolia. Huolia, jota syntyy, kun, kun voimme tehdä sen käsittelemään kemikaaleja, tällaisia teknisiä kysymyksiä. Ja tämä glyfosaattikeskustelusta jäi meidän yksi asia. Mikä on vaarallista, mitä ei ole. Kun F-sistä ja sen roolista puhutaan, Meillä on aina rajamme niin kauan, kun me emme saa riippumatonta neuvoa, riippumattomia neuvoja näistä kemikaaleista. Helppohan on sanoa, Vaati miljardia tehdä tutkimusta ja yritykset tuottaa tutkimuksen tuottamista aineista. Mutta äh, meidän on pakko yrittää saada ää, äh, riippumatonta tutkimustietoa, mutta miten sen saisimme, se onkin vaikeampaa. Sling. Hausling. Ja Niin. Sen vielä kiittäisin sydämellisestä. Ja Kalekan Kiisiken suuntaan en ihan täysin ymmärtänyt hänen sanomaansa se, että meidän ei pitäisi poliitikkona lähteä raja-arvoista keskustelemaan. No, kuka muuten lähtisi näistä keskustelemaan? olisi kysymykseni. Meidän pitää osallistua tähän keskusteluun kyllä mielestäni. Ja sitten puhuttiin siitä, että Saksan raja-arvot ovat toisenlaiset kuin muualla, mutta diklorietelin osaltahan Saksa juuri on tämän asettanut vuodelle 2018. Joten en ihan ymmärrä tätä puheenvuoroa. Miksi eri valtioissa on eri raja-arvot. Sitä ei pystytä ymmärtämään. Meidän pitäisi ajaa yhtenäisyyttä yllä. Ja miksi maanviljelijät halutaan jättää ulkopuolelle? Ja sitten maanviljelijäjärjestö sanoi, että ei ole tällaisia syöpää aiheuttavia torjunta-aineita. En ihan ymmärrä kyllä maanviljelijöihin tässä kohdistuu kaikenlaista uhkaa, joten kyllä kai varovaisuusperiaatteen mukaisesti olisi hyvä suojella myös maanviljelijöitä, eikä sanoa, ettei todentaineissa ole mitään syöpää aiheuttavaa. Tämä oli vähän yllättävä lausunto. Ehkä jos ymmärsin väärin, niin korjatkaa minua. Ehkä me emme pohtia tätä lausuntoa vielä, koska tässä esititte kantoja, jotka olivat kovin lähellä ehkä viljelijöiden liittoa tai kemian teollisuutta. Ja seuraavaksi komission puheenvuoro. Hotman, ole hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille kunnianarvoisille jäsenille. Keskustelu on ollut mitä kiinnostavin. Useimmat asiat on varmasti katettu, mutta ehkäpä lyhyesti kertaan, mikä menettely on ollut, koska meillä on nyt toinen oikeusperusta ja sillä on erityispiirteensä. Tämä perustuu sopimuksen artiklan 153. Ja se koskee ainoastaan työntekijöitä. Joten juridisesti on mahdotonta soveltaa tätä asetusta muihin kuin ihmisiin, jotka on kansallisen lainsäädännön ja tuomioistuimen päätösten puolelta päätelty työntekijöksi ja menettänyt kannalta sosiaalialalla vastamme vähemmäisehtoja. Tämä on selkeä signaali läheisyysperiaatteen mukaisesti. Nämä ovat erilaisia kuin sisämarkkinasäädökset, jotka astavat yhden rajan. Tässä määstämme minimiarvoja. Eli milloin jäsenvaltio pystyy, sen täytyisi hyväksyä arvot, mutta myös tämä pohjat. Kolmeksi tämän oikeusperustan mukaan on velvollisuus kuulla työmarkkinaosapuolia. Niillä voi olla myös erityisiä sopimuksia, jotka voivat muuttua lainsäädännöksi. Se on mahdollinen menettely. Karsinogeeni direktiivi, joka on hyväksytty tämän oikeusperustan mukaisesti. Siinä markkinaosapuolia kuunnellaan myöskin työturvallisuuskomitea, joka on kolmikanta komitea. Eli kaikki jäsenvaltiot, avaintyönantajat ja työntekijät mukana. Näin siksi, että kun terveys on aiheena, täytyy pitää huolta siitä, että kaikki toimijat ovat mukana ja tämä täytetään pannaan olemme muotoilleet ehdotuksen niin, että olemme pyrkineet saamaan tieteellistä tietoa eri tahoilta. Olemme tehneet ehdotukset komitealle. Nämä kolme osapuolta ovat tarkastelleet tieteen pohjalta esitettyjä arvoja ja ne ovat päätyneet näihin arvoihin. Komissio on tehnyt poliittisen päätöksen olla muuttamatta arvoja, jotka tulevat tästä kolmikantaa keskustelusta työnantajien, jäsenvaltioiden ja liittojen kesken. Olemme tehneet vaikutusarvioon nähdäksemme, että tässä on mitään vaikutuksia, joita kolmikanta neuvottelut olisivat jättäneet huomiota, ja vaikutusarviomme on todella, mitään tällaista ei ole. Täällä on hyvin todettu, että tämä on osa ehdotusten ketjua. Heitä on viime vuotena tullut, tänä vuonna tulee vastaisuudessa tulee lisää. Neuvosto käsitteli ehdotusta viime viikolla ja se hyväksyi arvot sinänsä pieni teknisiin muutoksi. Neuvoston argumentti on, että ei poiketa komitean sopimuksesta. Tietään, että jos poikkeama on suuri, se vaikuttaa tuleviin neuvotteluihin työmarkkinaosapuolten kesken. En halua käyttää aikaanne enempää. En ole mikään asiantuntija, kun työskentelee teollisuuspuolella, mutta mitä torjunta-aineisiin tulee nämä niin yksi A-karsinogeeni, niitä ei voida hyväksyä torjunta-aineeksi, ne automaattisesti suljetaan pois. Se kasvistorjunta-aineista. Tämä tekninen näkökulma, mutta kun en ole asiantuntija, niin en voi puhua sitä enempää. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja sitten vielä Bove saa puheenvuoron. No enpä minä nyt näihin kaikkiin voi, kommenteihin voi vastata, mutta tästä käytiin keskustelua. Mm, kaikki asiat eivät tulleet ymmärretyiksi. Kohdassa tarkistuksessa kolme tämä määritelmä näistä työntekijöistä ei ole minun työtäni, vaan minä olen ottanut työterveys- ja turvallisuusdirektiivistä otteen. Ja se on se, joka on otettu tähän tekstiin. Ja nyt tähän määritelmään olen lisännyt maanviljelijän 11.07.2009 ja tässä on otettu yhteen eri aineiden, eri aineet, aineita käyttävät tahot minä en tiedä, mistä nämä määritelmät ovat tällaiset. Ne ovat aikanaan määritelty direktiiveihin tällä tavalla. Olen kaikkien kanssa yhtä mieltä, että ei ole mitään syytä syrjiä tällä tavoin. Mutta minä nyt olen vain ottanut nämä olemassa olevien lainsäädäntötekstien kohdat. Kenties jossain vaiheessa sosiaalikomission kanssa pitäisi työstää näitä määritelmiä osuvimmiksi siinä, mitä minä tähän voisin sanoa. Muuta lisättävää minulla ei ole, mutta kun kuuntelen komissiota, niin on sanottava, että me emme ole yhtä mieltä. Tämä terveys on elintärkeä asia ja nämä kynnykset, tämä on erityisen tärkeä asia, mikäli halutaan edetä taistelussa syöpään vastaan ja helpottaa sitä, että työntekijät eivät altistu näille aineille työpaikalla. Ja mikäli tämä Tämä kynnysarvo määrätään kaiken tiukimman kynnysarvon mukaan, ja se on mielestäni oikea merkki, mikäli Itävalta on trikloroetyleelin kanssa ollut erittäin tiukka, eli Itävalta on ollut tiukka ja Saksa on seannut, niin tämä on mielestäni hyvä viesti, ja tähän suuntaan olisi mentävä. Meidän on tuettavaa maita, jotta voidaan suojella niin työntekijöitä kuin maanviljelijöitä parhaalla mahdollisella tavalla siinä se suunta, jonka minä haluaisin antaa tälle tekstille. Bardzo dziękuję. Termin składania poprawek. Kiitos. 26. kesäkuuta on takaraja kello yksi ja sitten tämä lopullisesti hyväksytään marraskuussa. Tämä on vaikea monimutkainen aihe ja maataloustuotteen aihe on tässä erityisesti mainittu. Seuraavaksi energiaunionin hallinta. Ja Rode on tässä johtavan valiokunnan edustaja. Hän ei olekaan vierailut luonamme pitkään aikaa. Ja säännön 55 mukaisesti vastuu, valiokunnat Envi ja Itre ovat esittelemässä meille tästä, joten Ruude esittelee meille nyt tämän aiheen. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin täytyy sanoa, että minun täytyy poistua että kymmenessä minuutissa, on meillä juurissa äänestys. Ulrike pistää ylös kaikki teidän kommenttinne. Kestelen ne sitten, mutta ensinnäkin pidän kuitenkin komission ehdotusta tervetulleena. Se on askel oikeaan suuntaan. Komissio pyrkii takaamaan koordinoidun eh, täytäntöönpanoon oikeudellisen vaatimukselle ja strategisilla tavoitteilla, joita energiaunionilla on kaikissa valtioissa. Ehdotus luo hallintamenettelyn, joka takaa, että EUn tavoitteet saavutetaan. tätä me tarvitsemme kovasti. Ja tämä pitäisi toimia esimerkkinä muillakin alueilla. Maatalouden suhteen erityisesti ehdotus. Siinä ehdotetaan, että jäsenvaltiolla on raportointivelvollisuus pitkän aikavälin strategiasta ja siitä, miten maataloussektorilla edistää uusiutuvia energialähteitä käyttöä ja sitten, sitten miten kansalliset strategiat toteutetaan ja mikä on uusiutuvan energian osuus ja mikä on biopolttoaineen osuus, jota maatalousta tulee. Sitten pyritään edistämään biomassan käyttöä mukaan lukien maataloussektorilla. Ja sitten yksittäisten sektoreiden energian käyttö maatalous mukaan lukien – on jotakin tarkistuksia. nämä ovat lähinnä teknisiä. Ja muokkaan sanonta, jossa käynnissä komissio raportoidessaan uusiutuvasta energiasta. Sitä pitäisi luoda selkeät ohjeet ja jäsenvaltioille bioenergiaraportoinnille. Ehdotan, jos komissio toteaa, että joku jäsenvaltio ei riittävästi etene paljon Mm, toimien toteuttamisessa toimenpiteet, jotka osaat kansallista energiasuunnitelmia, pitäisi tehdä erityisvaatimuksia jäsenvaltioille jo täytettäväksi. Nämä erityisvaatimukset, niin ne on korvata tämä suositusjärjestelmä, joka komissiolla on nyt. Koska suositukset eivät ole sitovia, ne eivät mene tarpeeksi pitkälle. Ja mielestäni tai ne voivat mielestäni johtaa politiikkaan edelleen kansallistamiseen. Meidän pitäisi vastustaa sitä, että maatalouspolitiikka muuttuisi enemmän kansalliseksi. Tarkistusten takaraja on 27. kesäkuuta ja äänestys tästä on 13. 38. Kiitos. Bardzo dziękuję pan poseł De Castro. De Castro seuraavaksi. Grazie, Presidente. Eh, l'adozione... Kiitos, puheenjohtaja. Sääntöjen hyväksyminen energialalla on välttämätöntä, jotta voidaan vaikuttaa ilmastopolitiikkaan. Ja politiikkaan, jolla pyritään 2030 tavoitteisiin. Päästöjen vähentäminen ja kansallisten uusiutuvien energialähteiden osuuden tavoitteet asettaminen tässä on tärkeää, samoin kuin biomassatoimet. Valmistelijan kanta voi varmasti laajasti saada tukea, mutta ja Frida on ryhmämme varjoesittelijä. Olen täällä hänen paikallaan tänään, mutta hänen mielestään piti painottaa vielä muutamaa seikkaa. Ensinnäkin sitä, että tarvitaan lisää avoimuutta viestintään jäsenvaltioiden ja komission välillä. Suositukset tai selkeät maakohtaiset vaatimukset pitäisi siksi julkaista. Lisäksi kriteereiden pitäisi olla julkiset kansallisten suunnitelmien osalta. Artikla 13 ansaitsisi vielä lisää harkintaa. Sen mukaan komissio sanoo, että jäsenvaltio voi päivittää kehittää tai uusia suunnitelmiaan ainoastaan niin, että asetetaan kunnianhimoisempia tavoitteita. Voisimme tietenkin tukea tuota lähestymistapaa, mutta on vähän epävarmaa, antaako tämä jäsenvaltioille mahdollisuuden muuttaa politiikkaa, jos olosuhteet muuttuvat. Ja lisäksi saattaisi käydä niin, että jäsenvaltio tietää, ettei se voi päästä Tätä takapakkia, siksi tavoitteet asetetaan aina minimitasolle. Ja sitten uusiutuvan energian rahoitusalusta. Se on hyvä asia, mutta pitää määritellä vielä tarkemmin, miten se toimisi. Ja lopuksi liitteet ovat maatalouden osalta tärkeät. kansalliset suunnitelmat, jotka tulevat tuon otsikon alle, että viestitään komission kanssa. Tässä pitää olla tarkkana, kun jotkut näistä toimista ovat päällekkäisiä LULUCF-toimien kanssa esimerkiksi. Teemme tarkistuksia tuohon suuntaan, että harmonisoitaisiin suhteessa siihen, mitä on tehty muussa lainsäädännössämme. Samalla maataloudella pitää olla tässä tärkeä rooli. Kiitos. Um, Kiitos puheenjohtaja. Olen de Castron kanssa monista asioista samaa mieltä. On tärkeää kuitenkin sanoa, että direktiivien ja asetusten yhteensaattaminen on myönteinen kehitys, mutta siinä vaiheessa, kun komissiolle annetaan liikaa valtaa, se ei ole positiivinen asia. Heidän pitäisi tässä vaiheessa keskittyä muihin asioihin. Komission ilmoituksesta on kulunut kaksi vuotta, kun he ilmoittivat, että energiaunioni perustetaan, niin näitä valtoja toimivaltaa on siirretty siten, että Monikansalliset ovat hyötyneet ja paperitöitä on tullut erittäin paljon. Tässä on kuusi jäsenvaltiota ilmoittanut, että tässä rikotaan toisiaisuusperiaatetta vastaan myös sitä, että alueelliset toimijat eivät saa olla mukana kansallisissa suunnitelmissa. Kuusi parlamentti on siis jättänyt valituksen tästä komissiolle. Tämä on selkeä merkki komissiolle, että tässä ei oikein olla menossa oikeaan suuntaan. Tässä astutaan kansallisen toimivallan varpaille. Ja tässä tullaan jo voimakkaita tekijöitä edelleen tukemaan. Minulla on ongelmia tämän mietinnön kanssa. Jossain väärin odotan innolla yhteistyötä muiden varjosetelijöiden kanssa ja agri-varjosettelijänä minä pyrin toimimaan siten, että saamme näitä kaikkien räikeimpiä kohtia liennytettyä. Kiitos Scott. I'm really glad. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että Agrilla on lausunto energiaunionista. On hyvä, että yhdistämme matalan energian. Pariisin sopimuksella on hiilipäästöjen vähentämistavoitteet ja keskitytään teollisuuteen, millä on hyviä uutisia sieltä, investoinnit menevät oikeaan suuntaan, joten saavutuksia on, mutta, mutta se, mitä me teemme teollisuuden kanssa, ei, ei pidä ilmaston lämpimästä kahdesta asteesta, puhumattakaan puolestoista asteesta. Me tarvitsemme hiilinieluja ja me olemme ottaneet muutamia horvia askeleita tuohon suuntaan ensimmäisessä uusiutuvien tämän direktiivistä ja myös direktiivissä, mutta ne ovat aika huonoja ehdotuksia ja näyttävät erityisesti palmuöljyn tuotiin ja jossain tapauksessa nämä ehdotukset lisäsivät hiilen käyttöä. Eli me täytyy miettiä suottavan maahan ja ilmastonmuutokseen, sen pitäisi olla osa energiaunionia. Kaikki energiaunionin viisi perusperiaatetta ovat relevantteja työtä valiokunnassa energia, turvallisuus, solidaarisuus ja luottavuus. Meidän täytyy eh, hylätä Yhdysvaltojen eh, frakkaus lähestymistapoja, mutta jos me katsomme että täytyy pitää huolta, että täytyy on välttämättömät ehdot, eli hiilivaikutuksen vähentäminen ja eh, ennen ruoantuotantoa pitää vähentää, pitää metsätalouden jätteitä käyttää ensin. Meidän täytyy ottaa myös omia toimia, jotka vähentävät polttoaineen tuontia. Ja, jos tuotehinta on alhainen, mutta ympäristövaikutukset ovat suuremmat, niin tuota ei pidä harjoittaa. Meidän täytyy vähentää energian kysyntää. Ja meidän täytyy vähentää sektoreiden energiaa kysyntää. Ja intensiivisessä on merkittävä energiavaikutus. Päähiiryydessä ja uusiutuvassa energiassa meidän täytyy edetä varovaisesti. Tutkimus- ja kilpailukyky alalla valtavasti mahdollisuuksia kilpailumme, että me täytyy tasapainottaa kilpailuvaatimukset teknologian jakamisen mahdollisuuden kanssa. Eli sitä jakamisen kautta vaikuttaa ilmastovaikutukseen. Minusta Jättössä on siis oikein hyvä alku. Hän esitti, että komissio voi asettaa selkeitä suuntaviivoja jäsentävaltiota energiaraportoinnille ehdotamme, että tähän täytyy ottaa huomioon hiilivaikutukset ja syrjintäisvaikutukset, jos jäsenvaltiot eivät tätä vaatimuksia, niin meidän pitäisi ryhtyä voimakkaampiin toimiin ja varhaisemmin prosessissa, kun näemme, että mennään väärään suuntaan. Tämä ehdotus, että jäsenmaissa on raportoinnissa suuria eroja maan käytön raportoinnin suhteen ja raaka-aineiden suhteen Nämä asiat ovat vaikeita mitata, mutta sitä ehkä pitäisi, mittaamista pitäisi täysin luopua, joten keskustelemme tästä mielemme varjostelijoiden kanssa ja kiitoksia esittelijöille. Ja Dank, ich hätte nur noch mal... Kiitos paljon. Minulla olisi pyyntö valmistelijalle. Ehkä voitaisiin vielä painottaa mahdollisuutta saada tässä keskiöön maatalousbiomassan biomassan tuotto kasvattamisen kautta, eli esimerkiksi kasvavan metsän kautta saadaan sidottua hiilidioksidia. Meidän pitäisi näitä asioita kehitellä, mikä tässä on mennyt pieleen. Pari seikkaa mielestäni. Ensinnäkin lähdettiin menevään vähän mönkään, kun energiantuotanto, joka normaalisti olisi tapahtunut maatiloilla, siirryttiinkin teollislaitoksiin ja lähdettiin tuomaan palmuöljyä. Minun teesini, sen biomassa, jota tuotetaan EU:ssa, on de facto sertifiointia, meillä on viherryttäminen, meillä on täydentävät ympäristöehdot joten ongelma syntyy lähinnä silloin, jos biomassaa lähdetään eu tuomaan. Ja toinen asia. Tämä on mielestäni aina ällistyttävää kielteisessä mielessä. Meillä on monilla maaseutualueilla mahdollista tuottaa uusiutuvaa energiaa, olla energiariippumattomia. Siellä on tuulta, metsää, biokaasulaitoksia – ja kuitenkin keskellä metsääkin vielä käytetään kaasua ja öljyä lämmittämiseen. En ymmärrä, miksi näin on. Pitäisi nähdä, mitä mahdollisuuksia maataloudessa on. Täällä sanoisinko rituaalit, että kunnat ovat suuria energiankäyttäjiä, niitä ei kiinnosta ylipäätään tällainen energiankielon luominen. Eli pyytäisin, että tässä ei nyt nähtäisi maataloutta ongelmana, vaan suuren Nämä mahdollisuutena. Kestävästi ja valvotusti tuotetaan näin biomassaa ja voitaisiin toimia edistyksellisesti energialalla ja vastustaa ilmastonmuutosta. Tämä olisi se pyytöni siis valmistelijalle. Niin, että tässä ei ongelmana nähdä maataloutta, vaan mahdollisuutena. Kiitos. So are you. Thank you. Kiitos. Maanviljelijän tärkein tehtävä on tuottaa ruokaa. Joskus sivutuotteena syntyy energiaa, vaikkapa sokerijuurikas, joka viedään sokerijuurikas tehtaalle, niin sitten siitä voidaan tuottaa tästä ylijäävästä mäskistä vaikkapa etanolia. Mutta mikäli näin tekee, niin sitten tätä Ylijäämätuotetta ei voi käyttää rehuna. Sama koskee viljaa. Elintarvike on tämä päätuote. Olki voi sitten toimia energina, mutta sitten ei saada maahan sijoitettavaa ylimääräistä biomassaa. On tiettyjä kasveja, joita omalla alueellani niin kasvatetaan, joista saadaan energia. On olemassa myös nämä energia, energiakasvien tuotanto. Ensinnäkin tämä mielestäni skandaali. On ostettava siemen, tämä vaatii energiaa, tämän tuotanto vaatii energiaa. Selkeän on istutettava siemen. Tässä on tarvitaan koneita, jotta voidaan kyntää maa, diiseliä käytetään siihen, sitten tarvitaan tietysti öljypohjaisia, öljypohjaisia aineita, joita saadaan tämä kasvamaan kunnolla ja sitten tarvitaan tuholaismyrkkyjä. Sen jälkeen nämä kasvit on siirrettävä energiatuotantoyksikön. Tässä käytetään polttoainetta. Sitten kaikki muutkin tähän liittyvät päästöt. Olen ymmärtänyt, että kuusi kertaa ener- enemmän energiaa tarvitaan tämän tyyppisen kasvin tuottamiseen kuin mitä se tuottaa. Tässä olisi mahdollista käyttää vähemmän energiaa tähän, mutta jälleen kerran vihreä lobbauskoneisto on tätä vastaan. Mikäli glyfosaatia voitaisiin käyttää, niin voitaisiin käyttää paljon vähemmän energiaa kasvien kasvattamiseen, mutta tämä, tässä löydän kapuloita rattaisin jatkuvasti. Hiilidioksidikeskittymät, joka on suurin vihollisemme, niin ne ovat, ne ovat jumissa päivän tasajan tienoilla trooppisten, trooppisten metsän yläpuolella vesihöyryn alla jumissa. Niin mikäli jotain halutaan tehdä, niin unohdetaan nämä asiat, annetaan tietty arvo hiilidioksidille. Se on kasvin ruoka ja sitä tarvitaan erittäin paljon. Kiitos. Flanagan. Flanagan. Uh, we hear... Äänestä kuulee, olla paikassa tai ei, että, että maan käyttö täytyy maksimoida jokaisesta hektaarista, täytyy saada mahdollisimman paljon irti. Hei, mä kyllä kuullut, että jos niin haluaa tehdä, niin puiden istuttaminen energiaa tuotantoa varten ja se, että tästä myöhemmin polttaa, niin ei se ole tehokkainta no, hektaareiden käyttöä. On yksinkertainen fakta, että puiden istuttamisen ja polttamisen sijasta, joka tarkoituksella parantaa ilmaston tilaa, jos tähän maalle laittaisiin aurinkokennoja, niin olisi tietänyt faktaa, se tuottaa enemmän energiaa. sitä vastaan voisi väittää, mutta politiikka menee toiseen suuntaan. Ja politiikka menee toiseen suuntaan, koska politiikka ei ole tiedevetoista. Se perustuu uuteen uskontoon. Ja se on, minä olen investoinut tähän ja minun täytyy saada tuottoa. Riippuen tästä, kuinka naurettavaa se on. Jossain vaiheessa mun Mä kävimme biopolttoaine... Mä, mä halusin käyttää biopolttoaineita. Minä haluaisin maakunnassa edistää biopolttoaineita käyttää, mutta me olemme hölmöjä. Minä olin väärässä, se pitää myöntää. Yksi irlantilainen ekonomista sanoi, että jos auton ajaa ojaan, niin sen jälkeen niin ei jatketa eteenpäin, että pitemmälle pellolle, vaan sitten perutetaan ja mennään uusin suuntaan. Hehtaarista saa paremmin irti kunnilta perusteknologioilla, kuten pumpauttaminen. Meidän täytyy myöntää se. Meidän täytyy olla tiedepohjaisia. Meidän pitäisi lopettaa tämä uskonnollisuus ehkä talousta syistä syntynyt uskonnollisuus. Delano. Energia se liittyy tiiviisti ilmastonmuutokseen – ja näissä puitteissa jäsenvaltiot, jäsenvaltioilla on joitain valintoja, mitä he voivat tehdä oman energiapalettinsa suhteen. Olen sitä mieltä, että eurooppalainen hallinta mahdollistaa sen, että tätä kysymystä energia- ja ilmastonmuutosasiaa työstetään yhteisesti yleisellä otteella. On totta, että investoinnit tarvitsevat vakautta, ja minä työstän paraikaa toisen sukupolven biopolttoaine asiaan. Varsinkin on suuri ero verrattuna tähän ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin. Näitä investointeja tarvittiin erittäin paljon ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin, ja se paljon nämä investoinnit maksavat, kuinka pitkään niitä on maksettava, niin se on tärkeä kysymys, ja tähän tarvitaan lisää vakautta. Kiitos. Komission edustaja Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. And my... Kiitos, puheenjohtaja Hans Bergman. Ilmastopääosastolta energiakollegani puhuu myös, koska tämä on yhteinen ehdotuksemme. Okay. This is a joint... Tämä on yhteinen ehdotus kahdelta pääosastolta energiaunionin hallintokysymyksistä. Tavoitteena se, että olisi tehokas tapa päästä energiaunionin tavoitteisiin. Puhun ihan lyhyesti. Tämä lausuntokin on melko lyhyt, mutta huomaamme, että valmistelija pitää ehdotusta askeleen oikeaan suuntaan. Hyvä niin. Tietenkin teemme mielellämme yhteistyötä parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa. LULUCF-kysymykseen yksityiskohtaisemmin Halusimme vain selvittää tätä asiaa. Katsomme sitä yksityiskohtaisesti yhteydessä muihin ehdotuksiin myös. Vakauskysymys on tärkeä tässä ehdotuksessa, eli investoijille tarjotaan riittävää vakautta, jotta voidaan investoida kestävällä tapaa uudenlaisiin energiamalleihin. Lisäksi ei ole tarkoitus siirtää paljon toimivaltaa komissiolle, vaan huolehtia vakaasta reilusta puitteista, jotta voidaan huolehtia siitä, että EU kokonaisuudessaan voi päästä tavoitteisiinsa ilmaston ja energian alalla. Annan kollegalle puheenvuoron. Yes. Thank you and thank you very much to the committee. Kiitos valiokunnalle. Haluatte näitä erittäin jämptiisti hallinnan parissa. Meistä maanviljelijöitä on osa ratkaisua ja erittäin tärkeä sektori energiaunion hallinnassa. Ja kuten se heijastuu tässä, kuten ihan oikein huomat, että Ron esittelee keskittyy, keskittyy aiheeseen erittäin tiukasti ja tämä ehdotus, että antaisin selvät suuntaviivat raportoinnille, bioenergiaraportoinnille. Olemme harkinneet tätä Yksi asetus viittaa täytäntöpanosäännökseen, jonka pohjalta me laatisimme selkeämmät tekniset suuntaviivat raportoinnille. Ja sitten nämä erityiset vaatimukset, jotka, mutta, jotka tulisivat suositusten tilalle. Mielestäni tämä kunnianhimo on tervetullut ja me haluaisimme jotain sitovaa, kun arvioimme suunnitelmia ja edistystä ja täytäntöönpanoa. Mutta pakko myöntää, että me olemme kontekstissa, jossa puhutaan EU-tavoitteista, joihin ei kytkeydy kansallisia sitovia tavoitteita, jotka tekevät asiat monimutkaisemmaksi, minkä vuoksi e- emme sitten ehdottaneet mitään sitovaa. Mutta sanomme, että jäsenmaiden pitäisi ottaa mahdollisimman pitkälle huomioon suositukset ja myöskin varaudumis välttämättömiin toimiin, jos suosituksia ei asianmukaisesti oteta suunnitelmissa huomioon. Parta myös sitä, että tietääksemme kansallisten parlamenttien lausunnot He ovat käsitelleet hallintaa, ehkä vähän muita puhtaan energiapaketteja, mutta mitä subsidiariteettiperinteeseen kytkeytyviä kommentteja tullut kansallista parlamenteilta. Tässä muutamat kommenttini ja kiitos työstämään ne ja odotamme jatkotyöskentelyä kanssanne. Pan poseł Roda. Yes, thank you. Now I'm here. I would like uh, just... Kiitos. Nyt Edustaja Jaari ja muut kollegat, kiinnittäisin huomionne siihen, että tämä lausunto keskittyy ainoastaan näihin hallintokysymyksiin itse asiakysymykset löytyvät yksittäisistä mietinnöistä ja lainsäädäntöehdotuksista. Joten hyvät naiset ja herrat, tämä on ihan vain hallintoon liittyvä kysymys. Pyytäisin kaikkia pitämään sen mielessä. Emme voi lähteä keskustelemaan yksittäisistä asiakokonaisuuksista tässä yhteydessä, koska silloin lausunnosta tulisi aivan liian pitkä. Ja mitä energiaunionin hallintoon tulee, tukisin vain edustaja Castron puheenvuoroa. Suurin mahdollinen avoimuus on se asia, että haluan tukea työssäni. Kiitos. Kiitos. 27. kesäkuuta on jätettävät tarkistukset kello 13 mennessä. Seuraava aihe on lykätty, joten tässä tapauksessa meillä on tekninen tauko, jonka jälkeen on koordinaattorien kokous suljetuin ovin. Valiokunta kokoontuu kello 15 Meillä on kaksi kuulemista, kaksi komission jäsentä vieraanamme. Tauon jälkeen koordinaattorit. Sopiiko, että aloitamme koordinaattorin kokouksen aikaisemmin? Chairman, can you just... When you want to start the... Vastakaa. Selkeyttää, milloin haluat aloittaa koordinaattoreiden kokouksen. Za 15.11, czyli 10.45. Vartti 11. 10.45, mikäli koordinaattorille sopii. I, I don't mean to be awkward, but some of us built all... of... En halua olla hankala, mutta meillä muutamilla oli tapaamisia. Mutta 10.45 meillä on toinen tapaaminen. Jos ei ole zgody, to rozpoczynamme o 11. 11 sitten. Jos muu ei käy, niin sitten kello 11.